Colleghi, buonasera. Apriamo questa seduta per la Costituzione. Hyvää iltaa. tämän istunnon järjestäytymiseksi ja meidän täytyy edetä esityslistan mukaisesti. Ja me valitsemme puheenjohtajan, eli varapuheenjohtajaa. Aloitamme ensin sitten varapuheenjohtajat ensimmäistä varapuheenjohtajasta etelämä neljänteen. Eli meillä on neljä äänestystä ja kiitän kaikkia kollegoja, jotka ovat paikalla. Ja annan heti puheenvuoron kollega Jaarille. Tällä ehdotus. Ja, vielen dank. Ich möchte... Kiitoksia. Minä haluaisin EPP-ryhmän puolesta ehdottaa Minja Matsonia tähän tehtävään eli puheenjohtajan tehtävään, valiokunnan puheenjohtajan tehtävään. Peter Kiitoksia. Kollega, onko muita ehdotuksia valiokunnan puheenjohtajaksi? Ei? Joten ehdotan, että äänestämme, valitsemme suosin osoituksiin hänen tehtävänsä. Ringrazio. Kiitoksia, rakkaat kollegat. Ja jatketaan äänestyksillä. Ja seuraavaksi ensimmäinen varapuheenjohtaja. Olen saanut yhden ehdokkuuden.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 Kiitos näistä kaunista kukkista. Kiitoksia Peter Jarille. Kiitos EPPn delegaatiolle. Kiitos tästä kunnianosoituksesta, joka on hyvä alku uudelle valiokunnan kaudelle, jonka aloitamme minun puheenjohtajuudellani. Ja siirrymme listan seuraavaan kohtaan. Meillä on Paladellin ehdokkuus ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Tämä on ainoa ehdotus, jonka olen saanut. Onko muita? Ei. Ehdotan, että te, jälleen teemme valinnan, valinnan suosion osoituksen. Per la carica di secondo vicepresidente. Ja siirrymme to, toiseen varapuheenjohtajaan. Kollega Mayer on ehdokas. Onko muita ehdokkaita? Ei. Ei ole. tämän jälleen tänään valinta suosin osoituksen. Ankel kollega Meijer Meyer per Hyvä. Kollega Meijer myöskin on varttu tehtävään. Ja siirryn kolmeen varapohjaajan tehtävään. Liturgai on, on ehdokas. Onko muita ehdokkaita? Ei ole, joten ehdotan tämän jälleen valinnan suosion osoituksiin. Kollega Iturgai on valittu myös suosion osoituksiin. Ja nyt neljäs varapuheenjohtaja Basescu on ehdokas. Onko muita ehdokkaita? Näin ei ole. Jälleen valinta suosion osoituksen. Basescu on valittu näin. Pyydän varapuheenjohtaja tänne salin eteen. Paljadelli Meyer, joka ei ole paikalla. Hän ei, on vaikeuksia päästä Brysseliin, Iturgai ja Basescu. On myös muita kollegia, jotka ovat päivät päässeet paikalle. Naaru, Auken, Slavrakas. Kaikki ilmoittivat esteestä. Kiitoksia vielä. Abbiamo finito con gli adempimenti. No. Valiokunta on nyt järjestäytynyt. Rajar, haluaisitko puhua? Ja, äh, Frau äh, Vorsitzende, ich möchte mal... Niin, arvoisa puheenjohtaja, haluaisin vielä onnitella uutta puheenjohtajistoa tästä vaalista ja yksinkertaisesti toivon, että hyvä ja ö, toimiva yhteistyö jatkuu tulevina kahtena ja puolena vuotena entisen mallin vetomusvaliokunta on minulle tärkein valiokunta ja me tulemme jatkamaan työskentelyä Euroopan kansalaisten vetomusten parissa. Meillä on tärkeä tehtävä ja meillä on erittäin hyvä tiimi, joten toivotan teille kaikkea hyvää. Ja uskon, että me valiokuntana myös tulemme teitä tukemaan tässä työssämme. Toivottavasti emme aiheuta paljon harmia, vaan sen sijaan runsaasti iloa. Kiitoksia. Nessun altro vuole prendere la parola. Kuka muu ei halua puheenvuoroa ilmeisesti. Allora, eh, i ringraziamenti doverosi che ribadisco a tutti. Vielä kerran kiittäisin teitä ja omistaudun puheenjohtajaa. Antaakseni valiokunnallemme sen olennaisen roolin, joka se parlamentissa tarvitsee ja myöskin Euroopan, kansallisen Euroopan rakentamisessa. Toivon, että mandaattimme toisella kaudella kykenemme käyttämään hyväksi edellisten kahden ja puolen vuoden kokemuksia, jotka auttaisivat meitä parantamaan tuloksia ja että pystyisimme antamaan tehokkaampia vastauksia tehokkaammin vastauksia kansalaisille. Pyrin toiminnalle saamaan teidän yksimielisen konsensuksellisen kannatuksenne ja meillä on neljä varapuheenjohtajan tiimi. Ja me voimme toimia olennaisesti tehtävämme edistään. Esityslistalla ei ole muita asioita tänään. Voimme siis keskeyttää istunnan ja tapaamme sitten seuraavassa kokouksessa 26. helmikuuta. Kiitos kollegat.